Seuraavaksi menemme esityslistaan, lopullisen esityslistan luonnoksen, joka puheenjohtajakokous on hyväksynyt. Tämä esityslista luonnos on jaettu poliittisten ryhmien kuulemisen jälkeen pyydän ehdottaa seuraavan muutos, muutosta esityslistaan keskiviikkona kun aiheena on komission tiedonanto koskien perusoikeusviraston monivuotisia puitteita 2018-2020. Tämä muutetaan neuvoston ja komission julkilausumiksi. Muuten otsikko pysyy samana. Onko huomioita? Näin ollen esityslista on näin muutettu huomisaamuna. oikeudellisten asioiden valiokunnan on hyväksynyt Hautalan mietinnön immuniteetista Euroopan parlamentin työjärjestyksen 9 artiklan mukaan tästä äänestetään torstain äänestyskierroksella. Esityslista on hyväksytty näin muutettuna. Joten näin olemme vahvistaneet.